taas englantia. Seuraava kohta esityslistalla on mietintö, jonka on antinut edustaja Hübner, toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä. Ensimmäinen puhuja on esittelijä Hübner, olkaa hyvä. Thank you, uh, President. Uh, Kiitoksia, puhemies ja aluksi haluaisin todeta, että työjärjestyksen artiklan 140 nojalla parlamentin puhemies voi allekirjoittaa toimielinten välisen sopimuksen sen jälkeen, kun asiasta perussopimusvaliokunta on tarkastellut asiaa ja sen jälkeen, kun parlamentti on hyväksynyt asian. Ja tänään minulla on kunnia suositella parlamentille, että se hyväksyy uuden toimielinten välisen sopimuksen, joka liittyy parempaan lainsäädäntöön. Tämänhetkinen lainsäädäntösopimus on vuodelta 2003. Se saatiin päätöksen ennen vuoden 2004 laajentumista, jolloin vielä oli 15 jäsenvaltiota ja ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan. Parlamentti toistuvasti vaati, että vuoden 2003 sopimusta tulee neuvotella uudelleen, jotta voidaan ottaa huomioon uusi lainsäädäntöympäristö, joka johtui Lissabonin sopimuksesta, piti vahvistaa hyviä käytänteitä, ja myöskin päivittää sopimusta nyt kun ymmärretään, mitä parempi lainsäätäminen tarkoittaa. Eli kun viime vuoden tammikuussa Junckerin komissio sitoutui ehdotukseen, joka liittyy uuteen toimielintäväliseen sopimukseen kolmen toimielimen välillä, niin olimme erittäin iloisia. Perussopimusvaliokunta antoi lausunnon parlamentin osalta neuvotteluihin, joissa uudistettiin vuoden 2003 sopimusta viime vuoden huhtikuussa. Ja sen jälkeen puheenjohtajakokous tuki puhemiehen ehdotusta, että Verhofstadt olisi parlamentin pääneuvottelija, joka neuvottelisi läheisessä yhteistyössä oikeudellisten asioiden ja perussopimusvaliokuntien kanssa. Ja hän raportoi siitä myös sitten puheenjohtajakokoukselle. Ja sitten joulukuussa Puheenjohtajakokous tuki uutta sopimusta ja tämä hyväksyttiin sitten perussopimusvaliokunnassa ja huomenna siitä sitten äänestetään täysistunnossa. Ja se osoittaa, että tuloksiin ollaan tyytyväisiä. Ja täytyy myös ymmärtää, miten tämä vaikuttaa puitesopimukseen ja muihin toimielinten välisiin sopimukseen, jotta voidaan yksinkertaistaa monenlaisia järjestelyitä. On myöskin joukko asioita, joita pitää seurata teknisesti tai poliittisesti, ja meidän täytyy hyväksyä tämä sopimus. Ja siinä on myöskin AFKolle mandaatti, joka liittyy työjärjestyksen tulkitsemiseen, jotta voidaan panna täytäntöön sopimus. Pari elementtiä, jotka ovat erityisen tärkeitä Euroopan parlamentin kannalta, kun nyt katsotaan uutta sopimusta. Tämä, tässä vuotuista ja monivuotista sopimusohjelmointia ja tällä tavalla komissio seuraa parlamentin lainsäädäntöaloitteita ja antaa perusteluita kuulemisille tai sille, että lainsäädäntöehdotuksia vedetään pois. Siellä on myöskin parempia lainsäädäntövälineitä ja tällä tavalla voidaan tehdä avoimesti päätöksiä. Ja siinä on myöskin vaikutusten arviointi. Mehän sovimme, että invest- tämän vaikutusarvioinnin pitää olla kattava ja siinä pitää olla mukana myös kustannukset, jotka liittyvät ei-lainsäädäntöön. Tämä uusi tarkastelukomitea on myöskin tärkeä asia meille, ja vaikutusten arvio ei voi korvata poliittista päätöksentekoa, mutta tämä on kuitenkin tärkeä kysymys. Ja sitten meidän täytyy välttää ylisääntelyä ja hallinnollista taakkaa, meidän täytyy muistaa yritykset ja erityisesti pk-yritykset. Ja mitä tulee delegoituihin ja täytäntöpanosäädöksiin, niin asiassa on edetty, mutta parlamentti nyt odottaa, että saadaan nopeasti sopimus kolmen toimielimen välillä, kun mietitään kriteereitä, kun määritellään näitä säädöksiä. Ja meidän pitää nopeasti mukauttaa perussäädökset Lissabonin sopimuksen puitteistoon. Nyt kun olen tarkastellut tätä uutta toimielinten välistä sopimusta, niin AFKO-valiokunta on havainnut tiettyjä kysymyksiä, joita tulee edelleen käsitellä. Ja näitä asioita analysoidaan yhteisessä mietinnössä, joka tehdään perussopimus- ja oikeudellisten asioiden valiokunnissa. Uskomme, että uusi sopimus on tärkeä väline, jonka avulla voidaan kehittää avoimempaa, läpinäkyvämpää suhdetta toimijoiden välillä, ja tällä tavalla voimme saadaan parempaa lainsäädäntöä kansalaisten etujen nimissä. Kiitos. To... Ja nyt on ilo antaa puheenvuoro ministeri Enis Blaschartille, joka aikaisemmin oli kollegamme joitain vuosia sitten. Arvon ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen olostani täällä takaisin parlamentin varapuheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet aihe, josta keskustelemme, on meille toimielimillä tärkeä. Olemme osoittaneet, että haluamme vahvistaa yhteistyötämme ja olen tyytyväinen huomatessani tämän tärkeän askeleen eteenpäin toimijoiden suhteissamme. Uuden sopimuksen myötä yhdessä olemme saaneet aikaan joukon sääntöjä siitä, miten varmistamme paremman lainsäädännön kansalaisille ja yrityksille yhdessä en toista sopimuksen sisältöä, mutta mainitsin kuitenkin muutamia kohtia, jotka osoittavat tätä. Meillä tulee olemaan yhteinen keskustelu lainsäädäntöprioriteeteista ja valitsemme ne kohdat, jotka kolmen toimielimen mukaan ovat kaikkein tärkeimpiä tulevana vuotena. Ja juuri aikana, jolloin EU nähdään hajautuneena, on tärkeää osoittaa yhtenäisyyttä, lähettää signaali yhteisestä tarkoitusperästä ja tarttua isoihin haasteisiin edessä. Mitä tulee vaikutusten arviointiin, sovimme siitä, että EU-lainsäädännön täytyy perustua tietoisiin päätöksiin samalla myöntäen, että lainsäädäntö prosessi on poliittista toimintaa eikä teknokraattista. Me yhteislainsäätäjinä, meillä on vastuu ja velvollisuus kansalaistemme suuntaan varmistaa, että silloin kun me päätämme jostakin, meillä on kaikki tarvittava tieto asiasta ja että otamme huomioon kyseisen tiedon. Tässä mielessä on paljon ihan oikein korostettu sitä, että erityisesti kiinnitetään huomiota PK-yrityksiin, koska ne ovat avainasemassa, mitä tulee työpaikkojen saantiin ja kasvuun Euroopassa. Me olemme sitoutuneet siihen, että vältämme liiallista sääntelyä ja hallinnollista rasitusta. Komission REFIT-ohjelma on tiukasti tukeutunut näihin, tähän puitesopimukseen. Tämän asiallista, tätä asiallista ei pidä nähdä niin, että lasketaan standardeja, vaan pikemminkin kyse on siitä, että ajatellaan asioita kaksi kertaa ennen kuin säädämme lakeja ja tarkastelemme kriittisesti olemassa olevaa lainsäädäntöä. Mutta vuosittainen ra- vuotuinen rasitusta koskeva selvitys on mukana tässä sopimuksessa. Tämä tulee auttamaan meitä keskittymään kyseiseen asiaan. Tämä on yhteinen foorumi keskustelulle. Voimme miettiä, miten paremmin saamme sellaista lainsäädäntöä, joka sopii tarkoitustaan varten, mutta ilman, että liiallista rasitusta asetetaan yritykselle, kansalaisille tai hallinnolle. Me olemme myös sopineet siitä, että tehostamme avoimuutta seurattavuuttamme kansalaisten silmissä. Ja tässä haluaisin korostaa sitä, että meillä tulee olemaan yhteinen tietokanta tilanteesta lainsäädäntöön kysymyksissä. Tämä saattaa kuulostaa tekniseltä kysymykseltä joidenkin korvissa, mutta tämä on kuitenkin varsin tärkeä. Ihmisten pitää pystyä ymmärtämään, miten me teemme työtä, joten aktiivisempaa tiedottamista tarvitaan. Ja sitten erittäin tärkeä kohta. Neuvosto ja parlamentti ovat sopineet joukosta kohtia, joissa me yhteislainsäätänä voimme vahvistaa yhteistyötämme. Me voimme paremmin varmistaa tehokkaammat prosessit ja samalla varmistamme lainsäädännön laadun ja sen, että noudatetaan toimielinten eri oikeuksia. Tehdään läheistä yhteistyötä varhaisessa vaiheessa jo, jotta voimme paremmin ymmärtää toisten näkökannat ja näin toivottavasti voidaan helpottaa myös neuvotteluita. Ja tässä yhteydessä haluaisin ilmaista iloni rakentavasta suhtautumisesta sekä parlamentissa että komissiossa, kun on pyritty palauttamaan suurempaa luottamusta jäsenvaltioista käsin kohdistuen säädöksen puhemies. Olen luottavainen sen suhteen, että tämä sopimus myötä vaikuttaa siihen, että saadaan aikaan puitteet ja ilmapiiri, joka on suotuisa neuvottelu ja näin löydetään rakentavia ratkaisuja yhteisiin ongelmiimme. Ja kyllä, Olemme kaikki tietoisia siitä, että sopimus on tulosta kompromissista, eivätkä kaikki kysymykset tyydytä ihan jokaista toimielintä. Jotkut asiat, joistakin asioista taisteltiin kovasti, kun oli kyse tärkeistä kysymyksistä toimielinten tasapainon kannalta, mutta uskon kuitenkin, että tämä diili on tasapainoinen ja neuvosto on tyytyväinen tähän sopimukseen ja ensi viikolla yleistämässä neuvosto tulee virallisesti hyväksymään kyseisen sopimuksen. Sitten meidän täytyy nopeasti siirtyä täytäntöönpanemaan, tarttua, tarttua tilanteeseen, jotta näistä sanoista tulee hyvää käytäntöä ja todellakin voidaan vaikuttaa siihen, miten tuotamme eh, tuloksia kansalaisten ja yritysten kannalta katsottuna puheenjohtajan valtiolle. Täytäntöönpano ja seuranta on tärkeässä asemassa neuvostossa jo ensi viikolla tulemme aloittamaan siitä ja päätämme, miten neuvosto eh, järjestää työnsä suhteessa komission vuotuiseen työohjelmaan ja teemme tietä myös kolmikantaneuvottelulle vuosittaista prioriteeteista. Olemme vasta alkamassa neuvottelujamme täytäntöönpanosta, mutta puheenjohtajavaltio ainakin aikoo tarkastella, miten neuvosto käsittelee näitä vaikutusarviointeja ja miten voidaan viedä eteenpäin paremman lainsäädännön pakettia, jonka komissio on esittänyt. Ja kyllä puheenjohtajavaltio aikoo ottaa avoimuuden asialistalle. Ja lopuksi puhemies, haluaisin korostaa sitä, että puheenjohtajavaltio ja neuvosto tietenkin tekevät jatkossakin työtä lähessä yhteistyössä sekä parlamentin että komission kanssa. Pyrimme varmistamaan tehokkaan soveltamisen ja täytäntöönpanon tässä tämän tärkeän sopimuksen kohdalla. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Timmermans. Kiitoksia rouva puhemies. Kun saavutimme sopimuksen joulukuussa, niin minulla oli sitä kaksi kantaa. Toisaalta olin tyytyväinen, että meillä oli sopimus, joka vie meidät useita askeleita eteenpäin, mutta henkilökohtaisesti olisin ollut nähdä kunnianhimoisemman sopimuksen monilla osa-alueilla, mutta no, realismi vei voiton ja oli mahdoton saada ihmiset vakuutettua pidemmälle, joten tyydymme sopimukseen, joka edelleenkin on paljon parempi kuin mitä oli aikaisemmin, joten no, minulle se on edelleen puoliksi täynnä tämän sopimuksen myötä. Miksi tämä on tärkeää? No, koska piti tarkastella koko politiikan sykliä, piti käydä läpi kaikki asiat, joita teemme, kun la, la, laadimme lakeja ja kaikki toimijat ovat siinä mukana sitten myös ja toimielimet olivat tyytymättömiä tiettyihin toimialoihin, joten halusimme tuoda parannuksia. Haluaisin mainita muutaman esimerkkitapauksen ja toistan. On kolme eri näkökulmaa ja kukaan meistä ei saanut kaikkea mitä halusi, mutta korostan näitä muutamia tuloksia, jotka ovat merkittäviä, mitä tulee täytäntöpanosäädöksiin ja delegoituihin säädöksiin. Ehdotettu lähestymistapa helpottaa tulevia keskusteluja laservallan käyttäjien välillä ja saa, päästä, saa aikaan sen, että päästään eri kumpikujista. Komissio lisää myös avoimuutta ja sallii, että sidosryhmät saavat nähdä tekstit delegoidun säädösten ja täytäntöpanosäännösten osalta ennen kuin ne on hyväksytty. Mitä tulee vuotuiseen ja monivuotiseen ohjelmointiin, toimii elintävälinen sopimus tarjoaa tehostettua yhteistyötä toimijoiden välillä ja saastaa prioriteetit vuosittain ja monivuotisten ohjelmien osalta. Ja prioriteetit tunnistetaan mandaatin osalta, Tämä tulee sääntelyn sopivuuteen. Jokainen uusi säädös tarkastelee sitä, miten sitä arvioidaan tulevaisuudessa, jotta voimme tarkistaa, että toimivatko asiat niin kuin suunniteltua. Komission REFIT-ohjelma pitää myös tärkeänä sitä, että yksinkertaistetaan olemassa vaan lainsäädäntöä ja vähennetään tarpeetonta sääntelytaakkaa heikentämättä kuitenkaan tärkeitä ympäristö- ja sosiaalitavoitteita, mitä oli yksi suurin pelonaiheista, kun aloitettiin tämä työ, eli että tässä vain vähennetään byrokratiaa, standardiemme, normiemme kustannuksena näin ei kuitenkaan tehdä, parannamme normejamme ja kuitenkin vähennämme byrokratiaa. Tämä tulee avoimuuteen tietyissä tapauksissa yhteistyötoiminten välille, IT-formen rakentamisen välillä tapahtuu ja ehkä myöhemmin sitten, tämä pätee myös yhteispäätösmenettelyn, myötä voidaan avata päätöksentekoa julkiselle tarkastelulle. On tärkeää muistaa, että sääntelykehyssopimus pätee edelleenkin täysin ja komissio on sitoutunut siihen. Se on yhteistyömme kulmakivi. Minusta tämä on tasapainon lopputulos. Toistan sen vaikka kaikki tavoitteeni eivät täyttyneetkään tasapainoinen toimielimille. Ja toivon, että parlamentti voi tukea lopputulosta, josta neuvottelijat sopivat tämän hyväksi yleisölle ja yrityksille. Suurellisuus osin kiittää edustaja Hybneriä hänen loistavasta mietinnöstään. Meillä on vahva poliittinen viesti kaikilla toimielimiltä. Ne ottavat vakavasti hyvän sääntelyn ja ottavat huomioon pienten yritysten tarpeet. Ja Matti Meikäläisten ja Maija Meikäläisten tarpeet turhasta sääntelystä. Meillä on tukea tälle kaikilla toimielimiltä tapana päästä yhteiskunnallisiin tavoitteisiin mahdollisimman tehokkaasti. Jos parlamentti hyväksyy uuden sopimuksen, komissio on valmis aloittamaan työn heti parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta pyritään varmistamaan, että työ on tehokasta ja ajankohtaista. Näin ollen yhdessä voimme konkreettisten tavoitteiden saavuttamisen, tämä hyödyttää ihmisiä ja yrityksiä ja komissio voi auttaa täyttää sitoumukset, jotka liittyvät siihen, että olemassa olevat sopimukset saadaan samaan linjaan Lissabonin sopimuksen kanssa ja ryhmän muihinkin toimiin, jotka parlamentti on halunnut. Kiitos. Kiitos. Eh, yo quería en primer lugar felicitar al señor Timmermans. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Timmermansia tästä aloitteesta. Se on erittäin tärkeä ja haluaisin onnitella myöskin Hybneriä tästä mietinnöstä, joka mielestäni on aika hankala, koska siihen vaadittiin suuri konsensus ja se nyt on saatu onneksi päätökseen. Ja onnittelisin myöskin Piperiä, koska hän on sitoutunut siihen, että PK-yritykset saavat kunnollista tukea tässä uudessa sopimuksessa. Ja vaikka emme ihan ole tyytyväisiä tähän tekstiin, niin meille on tulossa toinen mietintö, jossa selvitetään niitä asioita, jotka PK-yritysten kannalta olisi pitänyt saada paremman suojan piiriin. EPPn prioriteetit on otettu huomioon ja olemme tyytyväisiä, kun on katsottu vaikutusten arviointia ja ne ovat tärkeitä välineitä, jotta saamme aikaan laadukasta lainsäädäntöä ja se vähentää byrokratiaa yrityksistä, nimenomaan PK-yrityksistä. Sitten täytyy katsoa toissijaisuusperiaatetta, jonka nojalla teemme lainsäädäntöä vain silloin, kun se on tärkeää, tarpeen. Ja sitten delegoidut säädökset, kuten Timmermans sanoi, meidän täytyy nyt ratkaista nämä ongelmat, joita parlamentilla on lähes kaikissa neuvotteluissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja sitten neuvostossa puhuttiin yhdistyneestä kuningaskunnasta ja sanottiin, että tämä sopimus on tärkeä, jotta voidaan välttää turhia lakeja ja parantaa yritysten kilpailukykyä ja talouskasvua. Tämä on tärkeää parlamentille, eli meidän täytyy tehdä työtä samalla tasolla. Sitähän me olemme täällä parlamentti. Puhemies, ensin haluan tehdä aivan selväksi ST-ryhmän kannan kautta näiden neuvotteluiden. Luonnollisesti me puollamme parempaa parannettua järjestelmää, jotta lainsäätäjät tietävät, miten se, mitä he tekevät, vaikuttaa ja minkälaisia mahdollisia kustannuksia saattaa syntyä muille. Tämä on olennaista. Mutta aina olemme sanoneet, että tämän pitää olla kattava mittavaa arviointia. Ei ole kyse vain le- siitä, että leikataan kustannuksia pk-yrityksille, vaikka se onkin niin kovin tärkeää. On kyse myös kustannuksista ja rasitteista, jotka kohdistuvat ovat muunlaisia. Ei ole kyse vain lainsäädännöstä, vaan mahdollisia kustannuksia syntyy myös siitä, että ei säädetä mitään lakeja. Ja tämä voi maksaa kansanterveydenä tai eh, budjettileikkauksina tai ympäristön kannalta tämä maksaa tai miten kilpailupolitiikka toimii, se voi kärsiä tässä. Kaikki tämä pitää ottaa huomioon. Vaikutusten arviointien täytyy olla kattavia, ottaa huomioon todelliset kustannushyötyanalyysit siis. Meidän pitää myös muistaa, että me puhumme lainsäätämisestä EU-tasolla. Ja kun asiat osuvat oikeaan, kun saamme aikaan yhteisiä sääntöjä sisämarkkinoille, yhteisille markkinoille, silloin 28 erilaista ristiriitaista kansallista lainsäädäntösäännöstöä sovitaan yhteen ja me yksinkertaistamme asioita yrityksille. Me leikkaamme yleistä eh, byrokratiaa. Tämä pitää kuulua myös tähän yhteisöön ja sitten kol- yhtälöön. Ja sitten vaikutusten arvioinnin pitää olla neuvoantavaa. Ei ole mitään veto-oikeutta lainsäädäntöprosesseissa valittuina edustajana meillä täytyy olla lopullinen sana asiassa. Jos 30 vuotta sitten, koska kerran nyt on kasvanaisten päivän vaikutusarviointi olisi todennut, että yhtäläinen palkka samasta työstä, hmm, tämä maksaa yrityksen rahaa, se maksaa valtiovarainministerille, ei ole hyvä näin toimia. Tietenkin olisimme tehneet poliittisen päätöksen säätää lakeja joka tapauksessa. Koska tämä sopimus vastaa tavoitteita, tässä mielessä meidän ryhmämme tukee sitä. Me tuomme myös muita asioita tässä, ohjelmointia, avoimuutta, vaikutusarviointia, oikein hyvä. Me odotamme mielenkiinnolla sitä, että voimme vielä parantaa tätä eteenpäin ja voimme sitten alkaa täytäntöönpanna tätä tärkeää sopimusta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja McIntyre. Uh, thank Kiitos rouva puhemies. Minä pidän tätä sopimusta hyvänä ja askeleen oikeaan suuntaan, mutta kuten komission jäsen olisin toivonut, että se olisi ollut kunnianhimoisempi uudistus Euroopan unionissa. Se pitää olla jatkuva prosessi eikä se voi päättyä tähän toimijoiden sopimukseen. Hallinnollisen taakan ja byrokratian vähentäminen erityisesti pienille yrityksille on äärimmäisen tärkeää kilpailukykymme kannalta globaalissa taloudessa. Minun ryhmäni asetti kolme prioriteettia tälle sopimukselle. PK-yritykset ja kilpailukykytesti, taakan vähentämistavoitteet ja sääntelylautakunnan, sääntelytarkastuslautakunnan riippumattomuus lopuksi. Mielestäni tämä sääntelytarkastuslautakunnan perustaminen on hyvä askel oikeaan suuntaan, kun halutaan tavoittaa nämä tavoitteet että tulee ensimmäisen kahteen, olen hyvin niitä, että toimielinen sopimus heijastelee neuvoston päätelmätekstiä helmikuulta, erityisesti tätä taakanvähennystavoitetta. Tämä oli avainosassa pääministerin neuvotteluissa, eli että yksinkertaistetaan sääntelyä ja asetetaan tavoitteita byrokratian vähentämiselle. Se on hyväksi koko EUlle. Ja tämän hän teki selväksi. Meidän pitäisi tehdä asioita paremmin koko EUssa, ei vain Britannialle, joten tässä sopimuksessa oli hyvin tärkeitä asioita mukaan lukien vaikutusten arvioinnit suurista muutoksista ja nämä sunset-lausekkeet ja sitoutuminen sääntelyn vähentämiseen. Olen mielissäni siitä, että pyritään tähän vuotuiseen taakkaselvitykseen ja että pyritään yksinkertaistamaan lainsäädäntöä, välttämään ylisääntelyä ja tarkastelemaan nyky eu EU:ssa. Jos joku uskoo, että Britannia on paremmin toimivaa uudistuneessa EU-ssa, niin hän on kuin minä, ja näin tämän askeleena oikeaan suuntaan jatkuvalla uudistuksen matkalla. Okay, thanks, and the next one. Kiitos, seuraava puhuja, edustaja Pakasar Grunduda. Presidenta, la señora Hubner. Puhemies, Tämä on hienosti laittu mietintö. Mietinnön tavoite on hyvä, jos liberaalit aiomme äänestää tämän puolesta, jotta toimintavasta sopimusta voidaan soveltaa. Lainsäätäminen ei ole helppoa työtä, mutta varsinkin kun säätetään 28 maan kesken, niin se on todella vielä vaikeampaa sen lisäksi, että tässä käytetään toisuusperiaatetta, suhteellisuusperiaatetta, periaatetta, niin tähän liittyy myös tavoite, että tarvitaan laadukasta lainsäädäntöä, eikä sitä saa olla mahdoton soveltaa käytännössä, saatika ymmärtää. Sopimuksen täytyy olla konkreettinen ehdotus, erilaisia ehdotuksia. Tämä tarkoittaa parempaa yhteistyötä lainsäädännön kesken. Lainsäädäntöä pitää voida soveltaa. Ja vaikutusarvioinnit taas ovat tärkeitä samoin, mitä kustannuksia syntyy, jos lainsäädäntöä ei ole. Ja pitää ottaa huomioon tietenkin PK-yritykset. Usein ne on unohdettu monessa lainsäädännössä ja eurooppalaisessa politiikassa yleensäkin. Ei ole helppoa säätää lakeja yhdessä toimijoiden kesken, koska toimielimillä on varsin eh, teknisiä menettelytapoja ja monet Euroopan kansalaiset näkevät meidät hiukan niin kuin me olisi jossakin kaukaisella planeetalla toimimassa. Parlamentti parlamentti tuntee, että tarvitaan yhteistyötä, olemme osallistuneet tähän toimintaan. Meidän pitää voittaa tätä kautta myös kansallisten luottamus. Sopimuksen kautta parlamentti on estänyt joitakin esteitä ja on saatu aikaan parempi eh, pohja säätää lakeja tässä yhteydessä. On saatu aikaan hyviä tuloksia, herra Timmermans, ja täytyy voida arvioida myös EU-lainsäädäntö, miten se toimii ja vähentää byrokraattista rasitusta. Tätä kautta saadaan aikaan parempaa joustavuutta ja voidaan toimia sääntelyn purkua vastaan, joka ei ole sama asia kuin enemmän lakeja. Säätää lakeja oikealla tavalla ja hyvin, se on tärkeää. Kuitenkin tässä pitää toimia sitten tällaista populismia vastaan. Mielestäni tässä on saatu aikaan käytännönläheinen realistinen sopimus ja kun pyritään saamaan vahvemmat juridiset puitteet EUlle, niin sen puolesta teemme työtä ja sen takia tulemme huomenna äänestämään tämän mietinnön puolesta. Kiitoksia. Krisogonos. Edustaja Krisogonos. Συζητούμε Kiitoksia, puhemies. Tänään keskustellaan komission, neuvoston ja parlamentin välisestä sopimuksesta. Pyrkimyksenä on parantaa lainsäädäntöä ja saada instituutio tekemään työtä järkevämmin ja säästämään aikaa ja rahaa. Meillä oli pitkät neuvottelut ja nyt vihdoinkin meillä on ehdotus, jossa on myönteistä sisältöä. On tärkeää, että on keskitytty taloudelliseen eikä sosiaalisiin kysymyksiin. Ammattiyhdistykset, jotka edustavat työntekijöitä, on nyt jätetty syrjään. Ja tässä on kysymysmerkkejä sen suhteen, millä tavalla Euroopan parlamentin ääni kuuluu lainsäädännössä. Onko sitä vahvistettu vai onko komissiolla nyt entistä vahvempi asema? toimielinten tulevaisuudessa on ongelmia. Ja meidän pitäisi valmistautua siihen, että muutamme asennettamme, eikä ajatella pelkästään vähemmistön etuja. Meidän pitäisi nyt katsoa enemmistön tilannetta, kuunnella sitä, mitä kansalaisilla on sanottavana instituutioiden kautta, jotka ne ovat itse valinneet. Meidän täytyy kansalaista enemmän mukaan, sen pitäisi olla prioriteetti EUlle – jotta pystymme vahvistamaan demokratiaa myöskin byrokratian kustannuksella. Kiitos. Edustaja Durand. Kiitoksia, rouva puhemies. Tämän sanan parempi sääntely takana, herra Timmermans. No, kuka voisi sanoa, että halutaan säännellä vähemmän hyvin, mutta tämän sanan takana on no pelkeämpä, että siinä piilee ideologia, sitä, että säännellään vähemmän eikä säännellä paremmin. Ja se, joka, no kuten sanoittekin, niin olette käytetty tätä sanaa, sitä toistellaan ja sitä kuullaan kaikkialla, erityisesti oikealla puolen hemisykliä, tämä taakka, Mutta minä sanon teille, rapuhettaja, Euroopan taakka ei ole hallinto. Se on demokraattinen, se on sosiaalinen, 27 miljoonaa työtöntä, pakolaiset, joita ei voida ottaa vastaan kunnianarvoisesti Mm. ovat nämä ongelmat, joita Eurooppa kohtaa, ja ne eivät liity mitenkään hallinnollisiin kysymykseen. Eli tämän ideologian takana vähemmän, vähemmän sääntelyä, ja toisaalta halutaan vapauttaa muka markkinoita. No, markkinat olkoon sitten vapaita, mutta kuitenkin pitää sitä kysymys, että millaista Eurooppaa halutaan. Ja herra varapuheenjohtaja, minä puolustan Eurooppaa, jossa on laadukasta vettä ja ilmaa, joka varmistaa, että terveys, terveyttä, terveyskysymyksiä kunnostetaan. Tämä ei ole byrokratian Eurooppa, jossa maksetaan virkamiehille, että he katsovat, että mistä ei kuulu säännellä vuoteen. Kafka. Tämä on kuin Kafkan unelmaa, mitä Eurooppa nyt tekee. Adinolfi. Edustaja Adinolfi. Presidente. Kiitoksia, puhemies. Kollegat. Sopimus, jonka kohta hyväksymme, on kompromissi, jossa on rimaa alennettu. Ja parlamenttihan ainoa toimielin, jonka kansalaiset ovat suoraan valinneet, ja meidän pitäisi vaatia enemmän. Menettely, jota tässä on noudatettu kompromissin takia, ei ollut paras mahdollinen. Ja me viiden tähden liikkeessä olisimme pyytäneet esimerkiksi suurempaa läpinäkyvyyttä kolmikantaneuvotteluihin. Ei riitä se, että jälkikäteen saamme tietoa jo tehdyistä päätöksistä. Kansalaisten tietää, täytyy tietää, ketkä neuvottelevat ja mistä. Ja kansalaiset pitäisi saada paremmin mukaan näihin neuvotteluihin esimerkiksi sähköisten välineiden kautta. Pitäisi olla enemmän julkisuutta ja läpinäkyvyyttä, mitä tulee täytäntöönpano ja delegoituihin säädöksiin. Tämä läpinäkyvyys on vain lobbarien, lobbarien etu, jos ajatellaan vaikka Volkswagenin tapausta. Ja emme ymmärrä, miksi vasta 2017 tulisi delegoitujen säädösten rekisteriin. Ja myöskin olisimme halunneet sitovaa avoimuusrekisteriä kaikille toimielimille ja näin olisimme toimineet kansalaisten etujen hyväksi. Edustaja Montel. Microphone, please. Mikki, olkaa hyvä. Uh, microphone. Mikki. C'est bon. Je dois l'avouer, la lecture de ce rapport m'a affligée. Kun luin tätä tekstiä, tämä tuntui kuin jotakin pitkältä päivältä. Tässä to, to, on byrokratiset kieltä, joka ei johda mihinkään. Suuret julkilausumat avoimuudesta olisivat sanoneet kyllä hymyilemään, mutta kun näen sitten tämän opakkiuden tässä kaikessa ja miten loparit vaikuttavat täällä toimimassa, niin ei minua kyllä naurata, vaan suututtaa kun tarkastelen järkyttävää hintaa, joka syntyy direktiivistä koskien lähetettyjä työntekijöitä, erityisesti mitä se maksaa ranskalaisille, niin tiedän, että Euroopan lainsäädäntön tarkoituksena ei ole palvella ihmisten kansojen etuja, vaan, vaan oma ultraliberalistista tavoiteperänsä ja jotakin suuria monikansallisuuksia on vain yksi tapa EUlle säätää parempia lakeja niin, että ei enää saada ollenkaan lakeja. Jokaisen kansan pitää saada oma oikeutensa päättää itse laeistaan ja jäsenvaltioiden pitää tehdä yhteistyötä älykkäästi. Suvereni kansa on ainoa lainsäädäntöperiaate, joka pätee demokratiassa. Kiitoksia. Thanks, and now, Mr. Kiitos. Sitten edustaja Schöpflin. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies, varapuheenjohtaja, arvo ministeri. Tämä sopimus on ensimmäinen sitten vuoden 2003 ja se on hyvin ajankohtainen myös laajasti katsottuna tässä pitäisi ilmaista poliittista tahtoa säännellä tietyillä osa-alueilla ja tehdä se niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tätä on siis lainsäädäntö, mutta lait eivät tule sattumalta. Ne tavoitteet pitää muotoilla niin tarkkaan kuin mahdollista. Tämä on politiikan prosessin lainsäädäntö ja tämä on selvää keskustelusta. Siinä pitää välttää alisääntely ja ylisääntely, nämä ääripäät. Näin ollen no lainsäädäntöhän muotoillaan ja pitää käydä mahdollisimman laajoja kuulemisia, jossa monet kaikki sidosryhmät ovat mukana, eivätkä vain ne, joilla on parhaimmat lobauskapasiteetit. Tietyt sidosryhmät ovat pienempiä, mutta niidenkin intressit pitää ottaa huomioon. PK-yritykset tulevat tässä mieleen. Kaikki lainsääntäminen sisällyttää poliittista päätöstä, joka sitten siirtyy laiseksi lopputuloksi. Tässä kohtaa vaikutusten arvioinnit tulevat mukaan kuvaan. Ne ovat hyvin tärkeitä. Tämä politiikan ja lain risteämä on aina arkaluonteinen politiikka, kun tietoisia siitä, että on mahdotonta tehdä sääntelyä. Kaikille ideallisessa maailmassa parempi lainsäädäntö hyödyttää kaikkia EU-kansalaisia ja EUta itseään. Now Mrs. Sitten edustaja Prezzo. Grazie Presidente Kiitoksia puhemies. Tämän sopimuksen allekirjoittaminen on erittäin hyvä uutinen Euroopan unionille. Nyt kriisin aikana täytyy katsoa toimielinten välisiä suhteita. Ne ovat muuttuneet ja ne ovat yhä häilyvämmät. Ja haluaisin kiittää myöskin esittelijää, Hybneriä ja varjoesittelijää Corbettia ja kolmea neuvottelijaa, jotka ovat tehneet työtä saadakseen aikaan hyvän sopimuksen. Tämä on mielestäni hyvä sopimus. Se muuttaa asioita, koska vuoden 2003 sopimus ei enää ollut ajan tasalla. Tässä on mukana myöskin PK-yritykset, työmarkkinaosapuolet. Tätä kohtaa kehitetään ja heidän panoksensa otetaan paremmin huomioon lainsäädäntöprosessissa, erityisesti kun otetaan huomioon ympäristö- ja sosiaalivaikutukset. Niitä pitää arvioida jo prosessin aikana. Lisäksi uusi sopimus takaa enemmän avoimuutta neuvotteluihin ja lisäksi parlamentti on saanut enemmän sanan valtaa tässä vuosiohjelmoinnissa. Eli voin nyt todeta, että tämä on hyvä sopimus ja se on merkittävä askel eteenpäin suuntaan. No ei nyt ehkä ihan tiivimpää unionia, mutta ainakin yhä tiivimpiä toimielimiä kohti. Nyt odottelemme sitten täytäntöönpanotoimia toimia jotka sitten käynnistetään yhteistuumin. Niin, jos hiukan saan vielä puhua. Eli parempi lainsäädäntö tarkoittaa sitä, että unohdetaan oman maan lippu ja katsotaan Euroopan lippua. Ja. Seuraava puhuja Ujadowski. Pani przewodnicząca, e, koleżanki i koledzy, e, nie jestem takim e, entuzjastą jak moi poprzednicy. Itse, e, itse tuen tätä sopimusta osittain, mutta tässä nyt on jäänyt hyvä mahdollisuus käyttämättä. Meidän pitäisi sää, tehdä lainsäädäntöä säästeliästi, säästeliästi ja vaikutusten arviointi pitäisi tehdä jokaisessa vaiheessa lainsäädäntöä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota kilpailukykyyn. Ja sitten tässä on ristiriita, joko toissijaisuusperiaate tai sitten puhutaan jostain, mitä en ihan ymmärrä. Eli ei-lainsäädännön kustannukset, koska tämähän viittaa keskittämiseen ja lainsäädännön ylituotantoon. Eli meidän täytyy aina pitää mielessä toissijaisuusperiaate myöskin Euroopan parlamentissa. Ja minä tuen sitä, että toisiasusperiaate myös parlamentissa itsessään otetaan enemmän huomioon. Eli tuen tätä, mutta en kyllä ole niin innoissani kuin monet muut. Nyt edustaja Jelitska. Uh, Varapuhemies päinvastoin. Olin tässä varsin innokkaana. Minulla tämä oli yksi ykkösprioriteeteista, miksi tulin tänne parlamenttiin yleensä. Ja muistan vielä, kun tapasimme varapuheenjohtajan 2014 ja keskustelimme asiasta ja voin hyvin ymmärtää, mitä tänään sanoitte. Teillä oli korkeita pyrkimyksiä, niin oli minullakin, mutta todellisuutta on, että monilla oli myös vähemmän kunnianhimoa. Tämä on nyt siis kompromissi, joka on edessämme tätä te kutsuitte puoliksi täydeksi lassiksi, mutta se on kuitenkin hyvä sopimus ja mielestäni voimme tehdä siitä täyden lasillisen täytäntöpodon kautta. Olin lähes yhteistyössä Giver Hofstadin kanssa ja sanon, sanoisin hänelle, jos hän nyt olisi täällä, mutta varmasti hänen kollegansa, kumppaninsa ovat samaa mieltä, että hän toimii tässä varsin hyvin. Nyt meillä on sopimus, jonka voimme täytäntöön panna ja voimme täytäntöön panna niin, että tällaisista tulee täysi. Yksi esimerkki vain. Esimerkki esimerkiksi ihan lyhyesti hallinnollisen rasituksen arviointi, selvitys. Tämä on meille tilaisuus, jos komissio pystyy ja on tarpeeksi rohkea näyttämään, mitä, miten ehdotukset vaikuttavat eri sektoreille, miten jäsenvaltiot käyttäytyvät, mikä ero silloin on tehdyllä ehdotuksella ja lainsäädännöllä, joka tähän liittyy, ja mit, ja sitten säädös, joka meni läpi parlamentin läpi, miten se vaikuttaa ylisääntelyyn. Mielestäni tämä äh, äh, minä itse pyrin siihen, että jotakin tulee uutta, niin sitä jotain, jotain pitää poistaa. Nyt meistä riippuu, miten me täytäntöön panemme tätä sopimusta. Hautala, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos rouva puhemies. Edustaja Hybner mietinnössään on huomattanut tarpeesta siitä, että on konkreettisia säännöksiä lainsäädäntöprosessin avoimuuteen liittyen erityisesti kolmikantaneuvotteluihin. Ja olen samaa mieltä vain kaksi viikkoa sitten. Juuri valiokunta, valiokunta tuli samoihin päätelmiin. Avoimuus on tarpeellinen osa ja Toimijoiden välinen sopimus asettaa hyvän perustan avoimalle ja läpinäkyvälle interaktiolle toimielinten välille, mutta en usko, että sopimus itsessään riittää. Meidän ei pitäisi pysähtyä nyt, kun olemme vasta puolitiessä, ja selitän miksi Luonnollinen jatkotoimenpide paremmalle sääntelylle on parempi hallinto. Sain mahdollisuuden valmistella asetusluonnosta avoimemmalle EU-hallinnolle, joka pian esitellään myös täällä täysistunnossa ensi kuussa kollegat. Ja ministeri tietää tämän hankkeen erittäin hyvin, sillä hän on entinen parlamentin jäsen. Avoin hallinnollinen menettely voisi vähentää monimutkaisuutta ja palauttaa luottamuksen EUn hallinto on kansallista silmissä. Ja tulen ponnistamaan kovasti, kun parlamentti ryhtyy konstruktiivisiin toimiin kohti parempaa lainsäädäntöä ja parempaa hallintoa. Mr. Eikö. Edustaja Eker. The European Union controls fishing. You control... EU valvoo maataloutta, kauppaa, kalastusta, juridiikka on ulkoasiain eh, edustusta, halutaan poliisivoimat halutaan äh, ulkoista rajat armeija eikä luovuta epäonnistusta valuutastakaan, halutaan enemmän verotuksessa oikeuksia ja talous tässä vain äh, rapisee. Annan teille muutamia äh, eh-, eh-, ehdotuksia. Jos haluatte parempaa lainsäädäntöä, lopettakaa kokonaan. Kaikki nämä toimivaltuudet kuuluvat suverenille ja kansallisvaltioille, eivät ne kuulu tähän paikkaan. Ja mitä nopeammin yhdistynyt kuningaskunta vapautuu tästä ja ottaa kontrollin näistä toimivaltuuksista EUn ulkopuolella, sen parempi. Kiitos. Nyt edustaja Piper. Piper. Kiitoksia, puhemies. Joidenkin puhujen mukaan tässä nyt on hieno suunnitelma, mutta ikävä kyllä kolmikantaneuvotteluissa monet asiat jätettiin sopimuksesta pois. Komission jäsen sanoi, että lasi on puoliksi täynnä ja Verhofstadt ikävä kyllä nyt tänään ei ole paikalla. No myönteistä tässä sopimuksessa on kuitenkin se, että neuvoston mukana. PK-yritysten osalta vähennetään byrokratiaa ja siinä on hiukan enemmän riippumattomuutta, kun arvioidaan vaikutusten arvioiden laatua. Ja myönteistä on myöskin, haluaisin nyt siis kiittää Verhofstadtia ja Hybneriä, mutta komissio halusi raportointi velvollisuuden goldplatingin osalta. En tiedä, miksi neuvosto ja parlamentti sitten vesittivät sen. Komissio halusi korostaa vaikutusten arviointeja, mutta en tiedä, miksi parlamentti ja neuvosto heikensivät tätä. Ja sitten haluttiin vuotuinen lista lainsäädäntöhankkeista. En tiedä, miksi parlamentti ja neuvosto vastustivat tätä. Nyt komissiolla on EU-byrokratian musta pekka kädessä. Eli kolmikantaneuvottelut ilman parlamenttia Tällä tavalla läpinäkyvyyttä saadaan vähennettyä. No, Euroopan kansalaiset haluaisivat tietää, mitä tehdään missäkin vaiheessa lainsäädännössä ja kuka kantaa vastuun. Ja tämä sopimus olisi voinut olla enemmän kuin tämä puolityhjä lasi, mutta no, tästä sitten jatketaan. Edustaja Kaupan. Toimielinten välinen sopimus, josta huomenna äänestetään, on hyvä se on hyvä pohja yhteistyölle Euroopan toimielimissä ja se on myöskin hyvä uutinen kansalaisille. Koska tällä sopimuksella voimme tehdä selväksi, että me suhtaudumme kritiikkiin vakavasti, me haluamme yhdessä parantaa lainsäädäntöä, me haluamme muuttaa sitä, me parannamme tavoitteitamme ja pyrimme byrokratian vähentämiseen. No sitten on vielä toinen asia, paremmassa lainsäädännössä kyse ei ole pelkästään lakien lukumäärästä, sitä korjataan enemmän tai vähemmän, vaan nyt keskitytään laatuun. Tämä tulee ympäristöön tai kuluttajaoikeuksiin, perusoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin. Näitä kansalaiset haluavat vahvistettavan. Ja komissio, parlamentti ja neuvosto viime kädessä sitten mitataan näiden tavoitteiden mukaan. Edustaja Van Bossoit. Kiitoksia kovasti. Eh, Huomenna äänestämme jostakin itsenselvyydestä. Toimielimet EU-ssa pyrkivät saman aikaan parempaa lainsäädäntöä. Vain eurooppalainen toiminta silloin, kun se on välttämätöntä ja helposti täytäntöön pantavissa ja vähennetään hallinnosta taakkaa. Ja mitä sitten näemme, tämä sopimus ei heijastele tätä ollenkaan me, tässä on paljon toivottavaa. Tietenkin kun on neuvoteltu parlamentin kanssa ja tässä on johtanut Guy Verhofstadt, joka edustaa vanhaa Eurooppaa. Hän on pois, ei ole yhteydessä to- todellisuuteen, siksi tämä lopputulos ei ole edustava. Ja tämä näkyy juuri tässä sopimuksessa varsin hyvin. Täältä puuttuu avoimuutta ja tätä puuttui koko prosessin aikana. Ja tämä on vielä tehostanut tätä vaikutelmaa. Tämä voisi olla oppi tulevaisuuden varalta. Nyt pitäisi panostaa uuteen Eurooppaan, sillä vanhaa Eurooppaa ei enää ole. Ledamot Andersson. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa ystävä Andersson. Kiitos. No, tämä on sopimus komission ja parlamentin välillä siitä, miten ei ole miten tuottaa lainsäädäntöä jatkossa. Siinä on hyviä asioita ja huonoja asioita myös, mutta paras asia on se, että ehdotukset, jotka komissio on esitellyt, eivät enää salli sitä, että ne paralysoivat, eli ajavat umpikujan koko tämän lainsäädäntöprosessin. Kysymys kuuluu, tuleeko liikaa vaikutusten arviointeja? No miksi nyt sanotaan liikaa? No varmasti on hyvä, että analysoidaan vaikutusta, on hyvä, että niin tehdään, mutta meidän pitää pohtia kuluja yksittäisille tuotteille muun muassa yhtiöt, jotka tuottavat vaarallisia kemikaaleja. Mutta pitää muistaa, että tuotot siitä, että ei ole vaarallisia kemikaaleja ylipäänsä. Joten jos on liikaa vaikutusten arviointeja, niin voidaan ajaa kokrassi umpikujaan. Svieska. Edustaja Przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki i koledzy, chciałbym dołączyć do tych... Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat. Haluaisin nyt puhua siitä, mitä jotain sanovat neuvotteluista, että ne eivät olleet ihan tyydyttävät tämän sopimuksen osalta. Olisimme odottaneet enemmän, mutta no nyt saimme aikaan kuitenkin sen, että saimme läpi sen, mikä oli läpisäätävissä. No tietysti me tuemme tätä sopimusta, koska se on tarpeellinen ja me nyt emme voi jättää neuvotteluita tähän, vaan neuvotteluita tulee jatkaa. Mutta se, mitä sopimuksessa tällä hetkellä on, niin se pitää sitten kolmessa toimielimessä myöskin sitten pitää ohjenuorana, pitää noudattaa. Ja Euroopan parlamentissa keskustellaan vuosittain mietinnöstä, joka tulee oikeudellisten asioiden valiokunnasta koskien hyvää lainsäädäntöä, mutta hyvä yhteistyö toimijoiden välillä ei riitä, jotta lainsäädäntö saadaan paremmaksi. Meillä on nyt tilanne, jossa meidän täytyy olla positiivisia, mutta olen nyt pahoillani, koska me todellakin pyrimme EPPssä saamaan aikaan muutoksia, mutta esimerkiksi vaikutusten arvion osalta se ei esimerkiksi onnistunut, vaikka saimme komissiolta takeet siitä, että laajoja kuulemisia tullaan järjestämään asiasta. Ja kuulemisista sanoisin, että täällä puhutaan pian työntekijöiden lähettämisestä, mutta siitä komissiolla ei ole paljon sanottavana. Eli meidän pitää olla nyt rehellisiä toisellemme. Kiitos sitten edustaja Ford. Increasing Kiitos. Kilpailukyvyn lisääminen on asemassa, jos halutaan voimakkaampia talouksia, lisätä vaurautta ja saada lisää työpaikkoja ja kasvua. Meidän pitää nyt kelata aika taaksepäin, vähentää byrokratiaa ja kuluja, jotka koituvat julkisille palveluille yrityksille, kun ne pyrkivät noudattamaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Tämä uusi sopimus joka jossa on samassa parlamentti 28 ja komissio, eli tätä parempaa lainsäädäntöä, se tulee auttamaan. Mutta me menemme pidemmälle viime kuussa. EU-johtajat ja komissio lupasivat alakohtaista vuosittaista lähestymistapaa, jota poistetaan tarpeettomat kulut, jotka koituvat yrityksille ja jotka menevät eteenpäin sitten kuluttajille taloutemme. Niillä ei ole varaa sille, että tämä on vain tyhjä lupaus. Komission jäsen jäsenvaltiot, parlamentti, tehkäämme nyt yhteistyötä, jotta saadaan nuo lupaukset täytettyä. Nyt edustaja Svoboda. Vážená paní předsedající, eh, pane viceprezident. Kiitoksia puhemies. Arvoisa ministeri, puhun valiokunnan puheenjohtajana, jonka tehtävänä muun muassa on parantaa lainsäädäntöprosessiamme on todellakin myönteistä, että uusi toimielinten elinten välinen sopimus on saatu aikaan. Kuitenkin parlamentti jo aikaisemmin on asettanut ottanut esiin tiettyjä aspekteja, jotka on täytäntöön pantu vain osittain uudessa sopimuksessa. Otan esimerkkejä muutamia. Vaikutusarvioinnit ovat tärkeitä välineitä, niin arvioidaan lainsäädännön laatua. Tällaisena arviointiin liittyy myös se, että varmistamme sen, että mikään uusi lainsäädäntö ei tuota lisää hallinnollista taakkaa käyttäjille. Vaikutusarviointien riippumattomuus on yksi ykkösprioriteettimme, jota ei täysin kuitenkaan täytäntöön pantu. Toinen asia, uusi sopimus edellyttää uusia toimia vielä, mitä tulee esimerkiksi täytäntöönpano ja delegoituihin säädöksiin. Vasta tämän jälkeen sopimuksesta tulee suurin piirtein kattava ja täydellinen. Lopuksi meidän pitää myös varmistaa, että seuraamme sopimuksen täytäntöönpanoa kokonaisuutena, koska näin vain voimme tarkistaa, että meillä on toimiva väline, joka täyttää tarkoituksen. Siksi juuri valiokunta yhdessä AFKO-valiokunnan kanssa täällä parlamentissa tulee valpaasti seuraamaan täytäntöönpanoa sopimuksen yhteydessä. Tulemme tekemään yhte- valiokunta mietintöjä muun muassa. Seuraavaksi edustaja Raadev. Kiitoksia puhemies, kollegat. Mielestäni olisimme voineet saada aikaan paremman sopimuksen. Tämänhetkinen teksti on hyväksyttävissä, mutta ei kuitenkaan riittävä. Meillä pitäisi olla yksinkertaisempia lakeja sen sijaan, että kasvatetaan byrokratiaa kansalaisten ja yritysten osalta. Vuosiarviointi hallinnollisesta taakasta on väline, jonka avulla voidaan katsoa toimielinten työn tuloksia, ja tällä tavalla pystymme korostamaan pk-yrityksiä. Meidän pitää myöskin tehdä selkeä ero komission ja jäsenvaltioiden ehdotusten välille. Näin Brysseliä ei enää sitten osoiteta sormella, mikäli kansallisella tasolla esiintyy ongelmia. Julkisten kuulemisten avulla voimme kiinnittää enemmän huomiota uuden lainsäädännön vaikutuksiin, kun ajatellaan kilpailukykyä. Ja tämä vuosikertomus ja vaikutusten arvioinnit mahdollistavat sen, että voimme säädellä näitä vaikutuksia pk-yrityksiin. Toivottavasti tämä sopimus sovel- tulee oikein sovellutuksi ja että se myötä vaikuttaa sitten parempaan ja laadukkaaseen ja ajanmukaiseen lainsäädäntöön Euroopassa. Kiitos viimeisenä edustaja Tomasi. Pozdravljam izvjestiteljeve preporuke jer dijelim njegovu zabrinut. Kiitos, suhtaudun myönteisesti esittelijän suosituksiin ja olen samaa mieltä hänen kanssaan, mitä tulee tähän vaikutusten puutteeseen. pk osalta pk ovat eu talouden selkäranka ne työllistävät 90 prosenttia yksityissektorin työntekijöistä. Näin ollen kaikki vakavasti otettavat lainsäädäntöä heidän pitäisi ottaa huomioon heidän etunsa. Parlamentissa ehdotetaan näitä vaikutusten arviointeja ja suhteen, jotka liittyvät sukupuolten tasa-arvoon, vaikka emme kiinnitä tarpeeksi huomiota pk-yrityksiin, jotka työllistävät miehiä ja naisia ja konkretisoivat näin ollen erilaista sukupuolten tasa-arvoa. Tätä tulee lainsäädäntöön ja muihin säädöksiin. Laatu on tärkeämpää kuin määrä. Uskon näin ollen, että voimme viimein nähdä tällaista sääntelygiljotiiniä, joka poistaa turhat sääntelyt EU-tasolla, mutta myös kansallisella tasolla, jotta varmistetaan, että yrityksemme hyötyvät sisämarkkinoista. Kiitos. Kiitos nyt menettelemään puhelistaa. Ja toivon, että pitäydytte tässä minuutin aikarajassa ensimmäinen puhuja, edustaja Caputo. Grazie, presidente. Accor- Kiitoksia. Minä tuen tätä toimijoiden välistä sopimusta ja mielestäni se on hyvä pohja, jonka pohjalta voidaan parantaa toimijoiden välisiä suhteita avoimempaan suuntaan ja näin voidaan tehdä parempaa lainsäädäntöä kansalaisten hyväksi. On hyvä, että keskustellaan toimijoiden välillä muutoksista, jotka liittyvät oikeusperustan muutoksiin, niin meidän täytyy käyttää kaikkia välineitä, jotta voimme tehdä parempaa lainsäädäntöä. Vaikutusten arvioinnit, julkiset kuulemiset, erityisanalyysit. Ja tällä tavalla voidaan taata, että päätöksentekoprosessi on avoin. Ja nyt kun keskustellaan lainsäädännöstä parlamentissa neuvostossa, niin se on tietysti askel eteenpäin, mutta meidän pitää vielä syventyä kysymyksiin, jotka liittyvät tiedon saantiin vastavuoroisesti. Näin voidaan varmistaa se, että koko lainsäädäntöprosessissa tilanne on kaikille tasapuolinen ja voidaan tehostaa yhteistyötä toimielinten välillä. Lerner. Kiitos, arvoisa puhemies eun lainsäädäntötyötä on joskus verrattu polkupyörällä ajamiseen pitää koko ajan polkea muuten kaatuu. no poljettu on. joidenkin arvioiden mukaan eu ssa on tehty neljäkymmentä nolla erilaista laillista toimenpidettä. kukaan ei tunnu tietävän tarkkaa lukua. myös polkijoita riittää. pelkästään komissiossa työskentelee tällä hetkellä noin kolmekymmentäkolme nolla virkamiestä hbnerin mietintö on minusta tervetullut muistutus siitä mitä euroopan unionista on alun perin sovittu e n tehtävänä on antaa säädöksiä ainoastaan silloin kun se on tarpeen ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. tämä on hyvä ohjenuora joka on syytä aina välillä palauttaa mieleen olipa euroopan unionista sitten mitä mieltä tahansa. kiitos. Edustaja Preda. Kiitos puhemies. Kolme tärkeää ideaa, jotka liittyvät tähän ohjelmaan, jonka nimi on parempi lainsäädäntö ja toimintavälinen sopimus, joka on sen takana ensinnäkin. No parempi millä tavoin ja toiseksi paljon mitä etuja ja puhutaanko tässä suuryhtiöiden eduista ja intresseistä ja sitten miksi tämä kriteeri on niin pandettu, tuleeko se olemaan ympäristökriteerienkin edellä. Pohdin, että tuleeko tämä nyt sitten auttamaan kansalaistemme elinlaatua, elämänlaatua toiseksi. Tämä vaikuttaa luovan lisää kerroksia siihen, kun valmistellaan lainsäädäntöä, se keskittää enemmän valtuuksia ja toimivaltuuksia komissiolle eikä anna lisää valtaa lainsäädännön käyttäjille eli Euroopan parlamentin jäsenille. Lisäksi olen myös huolissani siitä, että tätä ei panna täytäntöön oikeasti. Ja asiakirjojen saatavuus on edelleenkin tärkeä ongelma. Tiedämme, että tärkeimmät päätökset tehdään varjojen mailla. Staldo. Kiitos, Sten Castaldo. Kiitoksia, puhemies. Keskustelun alussa katsottiin, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. No, se riippuu näkökulmasta. Ikävä kyllä, minustakin se on puoliksi tyhjä. Tässä nyt on edistysaskeleita otettu esimerkiksi, kun ajatellaan tätä ohjelmointia, ja myöskin on puhuttu vaikutusten arvioinneista, mutta meidän täytyy nyt katsoa, kuka tekee mitäkin komission nimissä. Ja sitten pk-yrityksistä, no se on tietysti erittäin tärkeä asia, viiden tähden liikkeelle, mutta meidän täytyy muistaa, että tosiaan niiden hallinnosta takkaa pitää vähentää, mutta tämä on vähän niin kuin Trojan hevonen, joka heikentää oikeuksia, joita kansalaisilla on ja joita me täällä edustamme. Ne ovat jäämässä monikansallisten yritysten jalkoihin. Ja sitten tässä on menettelykysymyksiä. Meidän pitää valita yksi neuvottelija, joka ei ole saanut parlamentilta mandaattia se nyt ei ollut paras mahdollinen valinta. Ja enemmän avoimuutta pitäisi saada myöskin kolmikantaneuvotteluihin. Ei riitä se, että saamme tietoa niistä jälkikäteen. Meidän pitää nyt noudattaa sopimusten henkeä enemmän. Ja avoimuuden nimissä näistä asioista ei voi neuvotella. Sitten Nadinos. Kiitoksia kovasti puhemies. Uusi sopimus, joka parantaa lainsäätämistä. No, Jos nyt ajatellaan lainsäädännön peruskurssia, tämä olisi hyvä esseen otsikko, mutta no, tässä ei ole puhuttu tarpeeksi toissijaisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta ja usein löydetään hyviä vastaesimerkkejä näiden periaatteiden täytäntöpanolle. Nämä merkitykset eivät aina heijastele yksilöllisten valiokuntien toiveita täällä parlamentissa ja tietenkin Tämä ei ole tarkkaa tiedettä ja se helposti saattaa viedä vain kohti kokeellista tiedettä. Kiitos. Kiitoksia sitten Huareguin. Yo quería sumarme al acuerdo y quería muistuttaa kahdesta kysymyksestä, jotka ovat mielestäni tärkeitä tämän sopimuksen yhteydessä. Ensinnä, ensimmäistä kertaa on saatu aikaan menettelytapa, jotta komission pitää vastata ehdotuksen, joita tulee parlamentista. Ja sopimuksessa on kolmen kuukauden aikaraja, jonka aikana komission pitää antaa vastaus ja myös seurata näitä parlamentin aloitteista tulleita ehdotuksia. Tämä on tärkeä saavutus mielestäni, koska kaikki tiedämme, että usein valiokunta-aloitteissa mietinnöt tai lainsäädäntöehdotukset, jotka lähtevät parlamentista, niin ne usein jäävät jonnekin komission kaappeihin tässä taas tärkeä, on tärkeä ehdotus ja toisekseen on tärkeää tämä kompromissi, tai sitoutuminen, että pyritään lisäämään, lisäämään tiedonsaantia, asiakirjojen avoimuutta myös neuvoston kokouksissa, koska näin voidaan parantaa suhteita neuvoston ja parlamentin välillä. Tämä parantaa huomattavasti lainsäädäntöprosessia. Kiitoksia. Marias. Kiitos sitten Marias. Kiitoksia, puhemies. Olen usein kritisoinut komissiota byrokratiasta ja Troikan toiminnasta ja kuitenkin täytyy nyt koko parlamentille todeta, että kun nyt katsottiin tätä byrokratiaa, jota syntyy tästä uudesta tavasta, jolla paikallisia avustajia palkataan tulevaisuudessa. Oletteko nähneet tämän hallinnollisen hirviön, joka on luotu? Esimerkiksi kun ajatellaan paikallisia avustajia ja jos asuu vaikka Thessalonikista, niin silloin on pakko tehdä tietynlaatuinen sopimus, joka liittyy palveluiden tarjoamiseen. Ja pahoin pelkään, että siellä on jäykkyyksiä, joiden takia me emme pysty saamaan näitä palveluita ja on erittäin hankalaa pystyä palkkaamaan paikallisia avustajia. Aikaisemmin oli viiden sivun ohjeet ja neuvot, ja nyt niitä on 50, eli omasta tadostamme. Sitten Lopes. arvoisa <laughs> puhemies suurin osa eurooppalaisista tietää jo että eu ei ole mikään demokraattinen elin. ei voi olla sellainen demokratia joka vaatii että maksetaan velat sen sijaan että säilytettäisiin julkiset palvelut joka velvoittaa työntekijät luopumaan työoikeuksistaan tai ei avata rajoja pakolaisille jotka pakenevat sotaa joka eurooppa on saanut aikaan. ehkä jos täällä oltaisiin tietoisia ja järjestäytyneitä, voitaisiin puolustaa oikeuksia oligarkia vastaan Euroopassa, mutta tämän tyyppinen ehdotus niin kuin tänään tässä ei anta meille edes tällaista virallista mahdollisuutta. Parlamentta vedetään pois mahdollisuus toimia e- kansan edustajana ja ilmaista kansan tahtoa. Tässä sopimuksessa on pelkästään tällaista vallan keskittämistä ja byrokratia, joka edusta kansaa. Tämä on tällainen Weberin, kalta, Weberin aikainen fantasia, mutta laki ei palvele markkinoita. Senhän pitäisi olla ase ase, jolla puolustamme oikeuksia ja vapauksia, joista parlamentti ei voi täällä luopua. Timmermans. Ja sitten varapuheenjohtaja Timmermans, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, vain muutama kommentti siihen, mitä kuulin. Ensinnäkin en ymmärrä, miten kukaan voi sanoa, että se, että tehdään jotakin pekoritusten eteen, on uusliberaalia politiikkaa. En vain ymmärrä tätä. Jos voimme auttaa pk-yrityksiä ympäri EUta, siten, että ihmiset, jotka johtavat pieniä yrityksiä, voivat hoitaa liiketoimintaa sen sijaan, että he joutuvat viettämään meidän tuntia, tunteja hallinnollisiin töihin, niin he voivat palkata lisää ihmisiä. Miten tämä on uusliberaalia? Jos haluamme lisää työpaikkoja EU-hun, niin meidän pitää lähteä liikkeelle PK-yrityksistä. Se on paras tapa toimia. Ja tämä ohjelma, tämä sopimus antaa meidän lisää tapoja keskittyä pk-yrityksiin. Miksi? siellä ne voivat puolustaa itseään yhtä hyvin kuin suuryhtiöt voivat Brysselin kuplassa. Sen vuoksi uskon voimakkaasti, että ne keskittyä siihen, että otetaan pk-yrityksiä tekemään paremmin sitä, mitä osaavat. Toinen asia, edustaja Durand vihreistä innostui valtavasti. No, pelkäänpä, että hän tästäkin hallaa vain itselleen, mutta hän oli vihainen, koska laskimme sosiaalisia normeja, ympäristönormeja. Olen haastanut hänen ryhmänsä uudestaan ja uudestaan. Antakaa minulle kolme esimerkkiä siitä, missä tämä komissio on laatinut ehdotuksia, jotka ovat johtaneet alhaisempiin sosiaali- tai ympäristönormeihin. Kaksi tai yksikin esimerkki riittäisi, mutta ei mitään. Joten ennen kuin innostutte, niin ehkä pitäisi puhua muiden ryhmän jäsenten kanssa. Tiedetään, että mistä nyt puhutaan. Lopuksi haluan toistaa hyvin selvästi, Minulle tämä on prosessin alkua. Tapailtuna varmaan tämä täytäntöön tulee osoittamaan sen, että olemmeko todellakin kykeneväisiä parempaan lainsäädäntöön vai emme. Tässä ei ole kyse vain siitä, että on vähemmän sääntelyä EU-tasolla. Tässä on lisäksi kyse siitä, että järkevällä rationaalisella tavalla ottaen huomioon ympäristö ja Taloudellinen kestävyys poistetaan liiallinen byrokratia sillä 28 eri sääntökehystä ja pyritään löytämään yhteinen eurooppalainen ratkaisu. Tämäkin on parempaa sääntelyä, joten olen ylpeä siitä, että meillä on tämä sopimus. Toistan vielä kerran, olisi ollut mahtavaa mennä pidemmällekin kuin mitä saavutettiin, mutta edelleenkin tämä on konsensus kolmen toimielimen välillä. Ja tässä on eri poliittisia näkökulmia ja uskon, että Tämä on perusta paremmalle sääntelylle todellakin, jota valvovat täysin ulkopuolinen maailma, silloin olemme paljon avoimia, otamme huomioon muut paremmin. Tietysti käytämme Refit-foorumin asiantuntijuutta, näin voimme saada aikaan liikevoimaa, jotta jatkossa PK-yritykset eivät koe liiallista sääntelytaakkaa. Kiitoksia. Domnule vicepreședinte, o rog acum pe Kiitoksia ja sitten seuraavaksi ministeri Hennis Blaschard. Kiitoksia. Tässä puhuttiin vaikutusten arviointien merkityksestä ja olen vakuuttunut siitä, että ne parantavat neuvoston ja parlamentin päätöksentekoprosessia. Ja uudet vaikutusten arvioinnit mahdollistavat sen, että toimielimet voivat paremmin arvioida lainsäädännön vaikutuksia jo varhaisessa vaiheessa. Mutta täytyy kuitenkin panna merkille, että vaikutusten arvioinnit eivät saa rajoittaa lainsäätäjien roolia, oliko se sitten parlamentista tai neuvostosta. Sitä pitäisi käyttää ainoastaan apuvälineenä, eli olen samaa mieltä Hovelin kanssa vaikutusten arvioinneista. Ne ovat neuvoa antavia välineitä, koska viime kädessähän me lainsäätäjät sitten teemme poliittisen päätöksen. Mutta tietysti mitä parempi vaikutusten arviointi on, niin sitä parempia poliittisia päätöksiä voidaan tehdä. Piper mainitsi ylisääntelyn ja puhui toimielinten ja jäsenvaltioiden vastuusta täytäntöönpanossa ja lainsäädännön siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön. Meillä kaikilla täytyy olla selkeä kuva siitä, mitkä osat kansallisesta lainsäädännöstä ovat eurooppalaisia ja mitkä ovat sitten kansallisen päätöksenteon tulosta. Ja se on selkeästi merkitty sopimuksen. Tällä sanamuodolla pystymme ottamaan parlamentin ja kansallisten parlamenttien näkemykset huomioon. Heillähän on tärkeä rooli täytäntöönpanossa. Tiedän, että Piper halusi mennä pidemmälle ylisääntelyn osalta, mutta todellakin toivon, että hän hyväksyy sen, että lasi nyt on puoliksi täynnä, kuten komission puheenjohtaja totesi. Sitten Adinovi ja muut puhuivat siitä, että meidän täytyy lisätä läpinäkyvyyttä. Minäkin korostaisin tätä ja korostan sitä uudelleen. Eli Alankomaiden puheenjohtajakaudella me myöskin sovellamme kahta kohtaa. Tietokanta, joka liittyy lainsäädäntökysymyksiin ja sitten luettelo delegoidusta säädöksistä ja toivottavasti komissio ryhtyy samoihin toimiin ja näin voidaan vahvistaa EUn läpinäkyvyyttä kokonaisuudessaan. Ja PK-yrityksistä komission varapuheenjohtaja oli hyvin selkeä ja olen samaa mieltä myöskin Vicky Fordin kanssa – hän on ihan oikeassa, eli meidän on pidettävä kiinni lupauksistamme ja uskon, että pystymme toimimaan niin. Ja lopuksi vielä, puhemies, haluaisin kiittää pääneuvottelijaa Guy Verhofstadtia, varapuheenjohtaja Timmermansia ja ministeriä Nikolas Schmidtia siitä, että sopimus on saatu aikaan. Ja haluan kiittää myöskin esittelijä Hybneriä ja hänen kollegoitaan perussopimusvaliokunnassa. Ja puhemies, odottelen innolla läheistä yhteistyötä parlamentin ja komission kanssa tämän sopimuksen tiimoilta. Kiitos. Thank you. I would like to use my to Address the institution. Kiitoksia. Haluaisin puhua nyt komissiolle neuvosto, jotka ovat läsnä. Haluaisin kiittää neuvoston edustajaa, ja komissiota, jota edustaa varapuheenjohtaja Timmons, te olette osoittaneet sitoumuksenne toimellisen välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi paremmasta lainsäädännöstä. jos teemme työtä täytäntöönpanon puolella läheisessä yhteistyössä, jos sitoudumme siihen, että älykkäällä tavalla tätä kaikkea sovelletaan, niin silloin ehkä emme nyt pääse ihan tarvittavaa matkaa eteenpäin, mutta kuitenkin, niin kuin monet täällä ovat tänään sanoneet, täytäntöönpanon kautta voimme parantaa lainsäädäntöä ja niin kuin tarkoititte, voimme tavallaan ylittää sen, mitä tässä paperissa pelkästään sanotaan, ja olemme parlamentissa sitoutuneet tähän. Neuvosto alkaa neuvottelut täytäntöönpanosta ja tulee varmistamaan, että sopimuksen täytäntöönpano tapahtuu läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa ja komission kanssa, ja se on hyvä uutinen meille. Mutta täällä Euroopan parlamentissa meille on sekin tärkeää, että etenemme paremman sääntelyn tiellä. Savalla noudatamme yhtävertaista kohtelua lainsäätäjien kesken. Ja tässä sopimuksessa on pyritty parantamaan äh, tiedonvaihtoa neuvoston ja parlamentin välillä. Meidän täytyy kehittää tätä yhteistyökulttuuria edelleen. Päätöksenteon avoimuus, vaikka on tunnistettu sopimuksessa, tarvitsee vielä jatkotoimia täytäntöönpanovaiheessaan. Ja meistä riippuu, niin kuin joku sanoikin, että täytäntöönpanemme täytäntöönpanemme yhteistä sopimusta lainsäädäntöstä jotta se lisää tämän yhteisen äh, ponnistelun tuloksia. Kiitän vielä kaikkia niitä, jotka osallistuivat keskusteluun ja toivon, että huomenna tämä asia pääsee onnelliseen loppuunsa, ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, tämähän on vasta alkua, kun yhdessä pyritään sitten kaikkia täytäntöön panemaan. Kiitoksia. Oi, Damna Hübner. Kiitoksia, edustaja Hübner. Ajattelen, että sanoitte, että tämä on kauniin ystävyyden alku. Mehän tunnemme tämän Lasaruksen kasapalan elokuvasta Keskusteluun